Thank you. Grazie. So colleagues, the explanation of the votes. No niin, nyt jatkamme äänestysselityksillä. Lightfried mietintö näin alkuun. Se koskee ilmailun turvallisuutta. Kaksi puhujaa on minulla edustaja Ovir, jos hän on paikalla. Madame Ovir. Edustaja Ovir, olkaa hyvä. Tänään herra esimies. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tässä metelissä en kuullutkaan, että annoitte minulle puheenvuoron. Kun parlamentti on jatkuvasti pyytänyt komissiota, niin komissio on vihdoin esittänyt päätöslausaman tästä asiasta. Tuin sitä ja sen hyväksyntää, koska kaikille matkustajille on oleellista se, että se, näissä maksuissa seurataan selkeitä periaatteita. On tärkeää, että Äh, turvallisuuskysymyksistä saadut tulot käytetään pelkästään turvallisuusnormien äh, maksamiseksi. Puhemies, kiitoksia, kun hyvät kollegat, meidän täytyy jatkaa työtämme. Ne, jotka teistä haluavat jäädä, istutukaa hiljaisuudessa. Ja ne taas, jotka, jotka haluavat hoitaa asioita tämän salin ulkopuolella, poistukaa täältä niin, että voimme jatkaa rauhallisella tavalla täällä. Ja nyt edustaja Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctení kolegyne, kolegovia. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. On aivan oikein, että komissio ja parlamentti tutkivat kysymystä avoimuudesta ilmaturvallisuuden rahoittamiseksi. Kuitenkin täytyy sanoa, että ne miten virastoja nyt perustetaan tähän liittyen ei ole sopivaa. Euroopassa tarvitaan rahaa Kreikan auttamiseen ja Euroopassa tarvitaan rahaa talouden kehittämisiin. Uusien virastojen ja valvontayksiköiden perustaminen on veronmaksajien rahan hukkausta, eikä se voi mitenkään onnistua. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että kykenin äänestämään asetuksen puolesta, joka koskee auton varaosia – ja sertifiointi, joka liittyy siihen. Tämä oli aivan viime hetkellä hoidettu asia, mutta se on tehty kansalaisten etujen vuoksi, jotta varausia saataisiin kohtuulliseen hintaan. Onko muita, jotka haluavat pitää äänestysselityksen Freedom mietinnöstä? Ei näytä olevan, niin voidaan jatkaa Simpsonin mietinnöstä. European Networks. Transeurooppalaiset verkostot. Kansian on täällä puheenluettossa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Eilen oli hyvä, että saimme päätökseen tämän asian ensimmäisen käsittelyn. Koske, tämä koskee teen verkostojen uudelleenlaadintaa. Tämän, tähän uudelleen laatimiseen kodifiointiin liittyy tärkeä näkökohta, joka koskee uudelleen ohjelmointia tulevaksi kymmeneksi vuodeksi verkko, TEN-verkostoja varten. Eh, ohjelmointia on uudelleen ajateltava ja rationalisoitava kaikkialla Euroopassa niin, että yhteen toimivuutta todella täytäntöön pannaan. Elämme hankalia taloudellisia aikoja, siksi meidän on pohdittava tämän verkoston toteuttamista tai sen osan toteuttamista, ei ainoastaan budjettivaroja, vaan meidän on ajateltava toisenlaisia teitä ja toimittava niin, että saamme talouden nousuun näiden verkostojen avulla. Tänään enemmän kuin koskaan on tärkeää pyrkiä ponnistelemaan tähän suuntaan. Kiitoksia. Grazie. Anybody else on the Simpson report? Onko muita, jotka haluavat ottaa kantaa Simpsonin mietintöön? Ja näin voidaan siirtyä Kirilovin mietintöön Euroopan aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa ja kohesiorahastoa koskevat yleiset säännökset. Edustaja Oviiro, olkaapa hyvä. Tänään, herra Kiitoksia, hyvä puhemies. Äänestin tämän ähm, lainsäädännön kappaleen muutoksen puolesta, koska se hyödyttää vuonna 2008 hyväksyttyä tavoitetta. Olen sitä mieltä, että yksinkertaistaminen parantaa varainhoitoa jäsenvaltioissa ja alueilla ja parantaa niiden vaikutusta talouteen ylipäätään. Ja erityisesti se on hyvä työllisyydelle ja pk-yrityksille. Kohesiorahaston tarpeet ja yksinkertaistaminen ja selventäminen selkeästi vaikuttaa siihen, millä tavalla voidaan sopeuttaa sitä kohtaamaan uusia ongelmia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Morku Naitte Mikuli ennen. Kiitoksia. Monet jäsenvaltiot ovat kärsineet valtavia tappioita tässä talouskriisissä – Monet unionin jäsenvaltioiden taloudet ovat romahtaneet 10 prosentilla. Siksi meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota useinkin jäsenvaltioihin ja on käytettävä hyvin rakennerahastoja. Kyseessä on tärkeä väline, jonka avulla talous jäsenvaltiossa saadaan jaloilleen. Tästä syystä velvoitteiden yksinkertaistaminen rakennerahastojen hyödyntämiseksi olisi tekisi helpommaksi jäsenvaltioille selvitä näistä taloudellisista ongelmista. Señor Antoniozzi. Edustaja Antoniozzi. Grazie, signor. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto ovat osoittautuneet hyödyllisiksi välineiksi aluekehitystä varten ja niillä voidaan vastata myös talouskriisin ongelmiin. Jo kauan kriisi on rasittanut Eurooppaa ja koko maailmaa. Suhtaudun erittäin myönteisesti näihin ehdotuksiin, joilla yksinkertaistetaan rahastojen käyttösääntöjä ja helpotetaan maksuja edunsaajille näiden rahastojen kautta. Kannatan lisää kiintiöitä ja e-, ennakkorahoitusta vuodeksi 2010, niin että jäsen, ne jäsenvaltiot, jotka eri, eniten ovat kärsineet kriisistä, voisivat niistä hyötyä. else to this Kiitoksia ei muita tähän mietintöön. Ja näin jatkamme Sayerin mietinnön parissa. Antonio Sivut haluaisi käyttää puheenvuoron tästä asiasta myös. Olkaa hyvä. Puhemies, äänestin kollega Sajerin mietinnön puolesta. Haluaisin kiittää häntä loistavasta analyysityöstä, jossa on otettu huomioon Lissabonin sopimuksen tuomat uutuudet. Sillä on paljon vaikutuksia lainsäädäntömenettelyyn ja säädösvallan siirtovaltuutuksiin. Minusta on erittäin tärkeää, että nämä säädös vallan siirtovaltuudet määritellään selkeillä säännöillä niin, että voidaan taata todellinen demokraattinen valvonta parlamentin taholta. On tärkeää, että käytännössä tarkistetaan, kuinka uusi järjestelmä toimii, niin, niin että siihen voidaan mahdollisesti tehdä myös korjauksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Eipä näytä kukaan muu haluavan puheenvuoroa. Näin ainakaan sairimietinnöstä, joten siirrymme sitten seuraavaan kohtaan. Se taas koskee Lissabonin sopimuksen vaikutusta ja päätöksentekoa. Edustaja Toharus on pyytänyt puheenvuoroa. He is here. Theo Harus siis on pyytänyt puheenvuoroa, onko hän paikalla? She is here, last chance. Edustaja Seo Harus, ei ole paikalla, eikä kukaan näytä haluavan pitää puheenvuoroa tästä kohdin. Näin ollen siirrytään Fandalenin mietintöön. Edustaja Savisaar. Onko edustaja Savisaar paikalla? Ei näytä olevan. No siirrytään sitten suoraan jouhevasti Marit Poussenin mietintöön. Kalinowski ensimmäisenä on pyytänyt puheenvuoroa. Pan Kalinowski. Edustaja Kalinowski. Ei näytä olevan paikalla. McGuinness. Thank you, President. I presume I don't get too Kiitos puheenjohtaja. Ilmeisesti en saa kahta minuuttia, vaikka edellinen olikin pois. Käytän vain yhden. Minä tuen tätä mietintöä eläinten hyvinvoinnista. Joitakin varomia kuitenkin sen osalta, miten parlamentti ja lainsäätäjä on, ja lainsäätäjä on tässä asiassa edistynyt. Me näkisin mielellämme tiedemiesten lähestymistapaa tai tieteellistä lähestymistapaa paremminkin kuin tämmöistä emotionaalista Euroopan tuottajat ovat jääneet täysin jalkoihin. Ja nyt haluan sanoa, että tällä hetkellä komissio on päättänyt uudellaan keskustella alkuperämais, muista alkuperämaista ja tällä tavalla vaarannetaan eurooppalaisten lihantuottajien, siipikarjan tuottajien ja näitä maidontuottajien tuottajien tulevaisuus. Nyt pitää katsoa, ovatko tuotanto edellytykset kolmansissa maissa samalla tasolla kuin Euroopan unionissa. Jos ei, niin silloin tätä tuontiasiaa pitäisi tutkia uudelleen. Thank you, Madam McGuinness. Herr Jahr is unser nächster Redner. No, kiitoksia. Ja sitten Peter Jala, seuraava Ist muss harmonisiert und global definiert werden. Erstens on tärkeää harmonisoida tätä alaa kokonaisvaltaisesti. Niin nämä yksi yhtenäinen soveltaminen EU:ssa pitäisi saada aikaiseksi. Ja globalisaation osalta meidän pitää vahtia sitä, että kolmansien maiden tuonti EU-hun noudattaa samoja vaatimuksia ja normeja kuin EUn sisällä. Kuluttajalla on oikeus siihen, että äh, hän elää terveesti ja pystyy ostamaan myös terve terveellisesti tuotettuja elintarvikkeita. Kiitoksia. Onko muita tästä mietinnöstä? Seuraava kohta koskee edustajalle Fullin mietintöä. EU-maatalous ja ilmastonmuutos. Edustaja McGuinness on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen, en halua unohtaa vierailuryhmää, joka on täällä vaalialueelta, niin minusta on tärkeää, että kansalaiset näkevät, millä tavalla tämä parlamentti toimii. Ja vielä, täällä ollaan nyt hereillä ja kiinnostuneita asioista. Kyseinen mietintö, Lufolin mietintö, Täällä oli yksi Beatlesien jäsen äskettäin vieraana, joka totesi, että meidän täytyy saada vähemmän lihaa. Minusta se, mitä meidän täytyy tehdä suhteessa maatalouteen ja ilmastonmuutokseen, on käyttää parasta mahdollista teknologiaa maatalouspäästöjen vähentämiseksi. Me kaikki tiedämme, että meidän täytyy työttää, tuottaa enemmän ruokaa globaalisti, mutta se täytyy tehdä vähemmällä maaperällä, vedellä ja vähemmällä vaikutuksella ilmastoon. Tarvitsemme parasta mahdollista tutkimusta, jota rahoitetaan julkisesti ja yksityisin kumppanuuksin niin, että maanviljelijät voivat tuottaa elintarvikkeita ympäristöystävällisellä tavalla. And many greetings to your visitors group. Ja paljon terveisiä sinne vierailuryhmälle. Herr Präsident, äh, äh, drei kurze kolme lyhyttä huomautusta tähän mietintöön. Ensinnäkin maatalous ei ole ongelma, vaan se on ongelman ratkaisu ilmastonmuutokseen nimittäin. Kun tutkitaan ilmastonmuutosta, niin siinä vasta ollaan itse asiassa vasta alkuvaiheessa, vaikka lehdistö väittää toisin. Ilmastonmuutoksen tutkin, tutkimus pitää ottaa huomioon ja sitten mainstream-tuloksia pitäisi laajentaa laajempaan käyttöön. Meidän pitäisi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät ole byrokraattisia, ovat soveltuvia ja niillä pitäisi, niiden kansantaloudellinen tuottavuus pitää myös tutkia. Ja senpä takia meidän puitedirektiivi ei ole tavoitteen, tavoitteen, tavoitteen mukaista. Anybody else on Onko Le Follin mietinnöstä muita näkemyksiä? Ei. Näin voidaan siirtyä eteenpäin. Dorfmanin mietintöön. Edustaja McKinnon siellä kerran. Toivottavasti kaikki tuolla vierailijalehterillä ovat todella vaikuttuneita. On niin outoa, että saa näin paljon puheaikaa, mutta nämä asiat ovat minulle erityisen tärkeitä elintarviketuotannossa ja maataloudessa. jos on kysymys siitä, millä tavalla onnistumme pitämään maanviljelijät alueella, jossa ilmastolosuhteet ovat erittäin hankalia, sillä me tiedämme, että maanviljelijät hoitavat maa-alueita parhaalla mahdollisella tavalla. Biofyysiset kriteerit, joita komissio ehdottaa, saattavat olla liian rajoittuneita ja meidän tulee ottaa huomioon eri maaperäolosuhteet Euroopan unionissa. Omassa jäsenvaltiossani Irlannissa ollaan huolissaan siitä, että jos näitä sovel- kriteereitä sovelletaan Atlantin alueella, niin tuon alueen maanviljelijöille saattaa koitua siitä ongelmia. Haluaisin siitä syystä, että komissio ottaa huomioon nämä huolenaiheet, kun se valmistelee lainsäädäntötekstiään. Komissio on todennut, että maanviljelijät hoitavat maaseudun paremmin kuin mikään muu vaihtoehto, joka meillä on. Joten meidän tulee huolehtia siitä, että maanviljelijät todella voivat elää näillä alueilla. Puhemies, niin taputuksiakin tulee. Ja nyt sitten siirrytään Pilar del Castillon mietintöön Euroopan uusi digitaalinen asialista. Yksi puhuja, edustaja Alfano. Rego. Kiitoksia puhemies. Puolsin parlamentin päätöslauselmaa Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta. Minusta on tärkeää, että taataan helppo pääsy laajakaistaan kaikille kansalaisille. Sen pitäisi olla strateginen prioriteetti EUlle. Verkon kunnon käyttö merkitsee sitä, että kansalaiset voivat ilmaista itseään vapaammin ja sillä edistetään demokratiaa ja lisätään tiedon ja innovaation leviämistä. Haluan korostaa sitä, että laajakaistan levittäminen Euroopalla takaisi paljon paremman informaation liikkuvuuden. Kuten Eurostat toteaa, internetin käytön laajuudesta on olemassa kaksi eurollista Eurooppaa nopeuden mukaan. E- Italia, Kreikka, Bulgaria, Romania ja Portugal ovat maita, jotka ovat vähemmän kehittyneitä tässä mielessä. Ei ole sattumaa, että kun ajatellaan vuonna 2009 Freedom Housein lehdistövapaustilastoa, Italia on viimeisenä listalla Euroopassa eh, Tongasaarten edellä ja Intian jälkeen. Italian hallitus on, se pitäisi, on, on eh, päätynyt sieltä 800 000 euroa digitaalisen kuilun ylittämiseksi. Valtiosihteerille, että mielestä tämä ei ole kuitenkaan prioriteetti. Kuluttajajärjestöt ovat todenneet, että Italian tilanne on yksi Euroopan vähiten kilpailukykyisistä. Ihan vain tiedoksen ensi kertaa varten. Äänestysselitykset ovat minuutin pituisia. Onko muita vielä Del Castillon mietintöön? Ei näytä olevan. Näin meidän on aikaa vielä käsitellä edustaja Salavrankan mietintö, joka koskee latinalaista Amerikkaa koskeva EU-strategiaa. Edustaja Higgins. At least I have him on my list. Ainakin hän on täällä luettelossa. He doesn't. Hänpä ei haluakaan. Näin ollen puhujamme, paras puhujamme tänään, no, edustaja McGuinness saa vielä kerran puheenvuoron. Um, Kiitos nyt tästäkin tuen sanasesta. Yleensä pyydetään hiljaisuutta, mutta tällä hetkellä vierailijoita kohdellaan kiltisti ja kiitos, että sain tässä puheenvuoron. Minä olen puhunut tästä jo ja, ja tämä parlamentti ei ole tai ei, eilen huomioinut mietinnön yhteydessä, kuinka tärkeä sen tukeminen oli. Minä en tehnyt näin. Minua huolestuttaa päätös avata uudelleen kahden värisen, kahdenväliset neuvottelut merkosurmaiden kanssa kahdella tasolla. Ensinnäkin tässä mahdollisesti avataan uudestaan myös VTO-neuvottelut ja heikennetään sillä tasolla keskustelujen jatkumista. Ja toisaalta sitten todellinen huolenaihe liittyy siihen, miten myydään EUn maataloutta ulospäin. Ja nämä eivät ole minun omia tunteellisia huomioita. Komissio itse on sanonut, että Euroopan maataloudelle on suuri, aiheuttaa suuria vaikeuksia, jos neuvottelut avataan uudelleen Mercosurin kanssa. Ja tämä nimenomaan tulee vaikuttamaan sianliha, naudanliha-alaan ja varoitan kollegoita tällaisen, neuvottelun avaamisesta. Kiitoksia. Ja viimeinen kohta, ennen kuin Yhdysvaltain varapresidentti saapuu, on EU-Kanada huippukokouksen äänestysselitys. Maria Ugies on minulla täällä luettelossani. Kiitoksia, hyvä puhemies. Vesi kuuluu kaikille, sitä ei se rajoittaa vain muutaman henkilön käyttöön ja siitä syystä Italian valtuuskunta ymmärtää täysin sen, mitä Aldein jäsenet sanoivat tarkistuksesta 10, eli siitä, että pyritään yksityistämään vedenjakelu. Se on osa yleisiä kauppasopimuksia, taloussopimuksia. Olemme tue, tukeneet niitä kanalaisia yhteisöjä, jotka taistelevat vedenjakelun yksityistämistä vastaan. Italian valtuuskunta joutui äänestämään tätä tekstiä vastaan, koska se on meidän arvojamme vastaan. Arvomme ovat siis julkinen veden omistajuus. Ja tästä syystä ehdotamme sitä, että keräämme allekirjoituksia kansanäänestystä varten, jossa vastustetaan siis vedenjakelun yksityistämistä. Ja meillä on näitä allekirjoituksia jo paljon. Puhemies, Hyvät kollegat, sain juuri tiedon, että pieni viivästys